good afternoon uh, again everybody. It's uh, a pleasure to... Hyvää iltapäivää kaikille. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi valiokuntaan aina kello 16.30 saakka, eikö niin? Mihin asti? 16.30 saakka komission jäsen, joka vastaa yritysasioista, Antonio Tajani. Niin kuin tiedätte, meillä on huomattava määrä aiheita, jotka kuuluvat hänen osastoonsa aamupäivällä vihdoin ja viimein äänestimme lainsäädäntölinjauspaketista. Ja esittelijällä on nyt valtuutus neuvotella neuvoston kanssa. Toivottavasti tämä miellyttää teitä ajatuksena. Ei varmaankaan tarvitse muistuttaa, mutta kenties internetyleisölle on syytä todeta, että Single Market Act, ensimmäinen paketti, saatiin sovituksi kaksi kuukautta sitten, eli eteenpäin on päästy. Standardointipaketti oli äärimmäisen tärkeä päätös. Ja nyt kovasti odotamme, minkälaisia ajatuksia teillä on tulevaisuuden varalle. Me haluaisimme kiinnittää enemmän huomiota tulevan vuoden aikana tavaroiden sisämarkkinoihin ja esimerkiksi rakennusalan tuotteisiin. On äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, miten tämä asia toteutetaan. Sitten tuoteturvallisuusuudistukset, nekin ovat työn alla. Ja työstämme myös muita teknisiä kysymyksiä. Tässä vain muutama kysymys, joita meitä, meillä on työn alla ja kenties teillä on mukananne uusia innovatiivisia ajatuksia. Varmasti kuulette myös kollegoilta mielenkiintoisia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Jos joku haluaa puhujalistalle, niin kiinnittäkääpä huomionne. Thank you very much, Mr. sorry for the delete, but it wasn't... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tulin myöhässä, mutta Berlamonissa minulla oli tärkeä kokous terästeollisuuden edustajien kanssa. Tämän päivän tapaamisemme on äärimmäisen tärkeä minulle, koska tapaamme nyt muutama viikko sen jälkeen, kun hyvä, hyväksyttiin uusi teollisuuspolitiikka koskeva strategia, jonka komissio hyväksyi, ja minulla oli ilo esitellä sitä sosialistiryhmälle ja EPP-ryhmälle aikaisemmin. Komission valinta merkitsee sitä, että nyt jälleen talouspolitiikan keskiöön asetetaan reaali talous. Ja siitä ei voi puhua ilman, että puhutaan sisämarkkinoista. Hyvää teollisuuspolitiikkaa tai pk-yrityksiä tukevaa politiikkaa ei voi olla ilman sellaista politiikkaa, jonka kautta sisämarkkinat luovat kasvua, ovat kasvuväline, jonka avulla voidaan selättää kriisi. Olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen tuleville vuosille ja haluamme, että vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia BKTstä tulisi teollisuuspolitiikasta. Ja tämä on mahdollista, jos lähdemme investoimaan tietyille aloille, prioriteettialoille, jotka ovat hyvin kilpailukykyisiä. Esimerkiksi nanoteknologia, bioteknologia, vihreät autot, vihreät liikenne, älykkäät verkot ja niin edelleen. Tähän voidaan päästä, jos todella panostamme innovaatioihin. Euroopan suuret sisämarkkinat ja 500 miljoonaa kuluttajaa, jolla voimme kilpailla Intian, Kiinan ja muiden alueiden kanssa, erityisesti silloin, kun panostamme tuotantomme laatuun. Työ, jota teemme, jotta teollisuus- ja yrittäjäpolitiikkamme olisi entistä voimakkaampaa, on osa sisämarkkinoiden kehittämistä ja toimimme tässä yhdessä Barnierin kanssa, komission jäsenen Barnierin kanssa ja tähän kuuluu sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 1 ja 2. Ja kun puhumme teollisuuspolitiikasta, meidän täytyy puhua myös siitä, että yritykset saavat tuo ja samoin tässä täytyy katsoa riskipääoma, markkinoita ja Basel kolmosen täytäntöönpanoa sekä maksuviivästysdirektiiviä. Markkinoille pääsy on äärimmäisen tärkeä väline kasvun suhteen, erityisesti juuri sisämarkkinoille pääsy. Sitten ovat tietysti myös Euroopan ulkopuoliset markkinat, mutta mutta kuten mietinnössään tai raportissaan Mario Monti korosti, on vielä useita esteitä, jotka estävät sisämarkkinoiden täyden kehityksen. Yksi tärkeitä välineitä, perustavanlaatuisia välineitä tähän teollisuuspolitiikkaan. Ja tässä yhteydessä haluankin kiittää tätä valiokuntaa ja valiokunnan esittelijää – ovat uudet standardointisäännöt, joista parlamentti ja neuvosto, jotka parlamentti ja neuvosto jotakin viikkoja sitten hyväksyivät. Tämä on äärimmäisen tärkeä väline, kun parannetaan teollisuuspolitiikkaamme kilpailukykyä ja tämä on myös tärkeä väline siinä, että päästään uusille markkinoille, joilla voimme esitellä omia standardejamme joiden kautta yrityksemme voivat olla entistä kilpailukykyisempiä. Ja puhun tässä Amerikka, latinalaisesta Amerikasta, Venäjästä, Kiinasta ja niin edelleen. Vuonna 2013 hyväksytään ensimmäinen vuotuisa standardisointia koskeva raportti, jossa analysoidaan standardisointiin liittyviä toimia ja tuodaan esiin prioriteetteja, liittyen eurooppalaisiin normeihin ja sääntöihin, joita eri mandaten kautta pyrimme toteuttamaan. Ja tätä lähdetään toteuttamaan prioriteettialueilla, jotta voidaan edistää infrastruktuuria ja digitaalimarkkinoita. Ja vuotuisessa ohjelmassa on mukana myös tavoitteita kansainvälisesti niin että voidaan tukea yhteisön politiikkoja. Sitten kaksi standardisointiin liittyvää konkreettista esimerkkiä, joista on paljon hiljattain puhuttu, ovat esimerkiksi sähköautot. Kuten tiedätte, niihin tarvitaan sopiva kaupunkioloissa erityisesti toimiva latausinfrastruktuuri ja teemme töitä sen eteen, että saataisiin tällainen yksittäinen järjestelmä Euroopan tasolla. Kuten tiedätte, pari vuotta sitten äh, annan valtuutuksen Chen, Chenelekille työstää tätä asiaa niin, että pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja, mutta valtuutus on nyt päättynyt ja sopimukseen ei päästy. Ja siksi joudunkin toimimaan asiassa itse henkilökohtaisesti ja olen tässä kääntynyt pääosastoni puolen, jolta olen pyytänyt vaikutusten arviointia lainsäädäntöpaketista, jonka olemme valmiita esittämään ensi vuonna. Meillä on ollut tätä latausjärjestelmää koskeva yhteisymmärrysmuistio ja tätä kautta saadut tiedot ovat hyvin myönteisiä. Olemme saaneet sopimusosapuolilta tietoa siitä, että nyt yli 95 prosenttia uusista puhelinmalleista ovat sellaisia, että ne voidaan yhdistää tähän yhteiseen latausmalliin. Ja tämä osoittaa, että tässä ollaan menossa eteenpäin niin, että kuluttajat tästä ja kansalaiset tästä hyötyvät. Yhteisymmärrysmuistio ei ole voimassa enää tämän vuoden jälkeen ja katsomme, mitä vaihtoehtoja on toimia tämän jälkeen. Samoin pohdimme, miten tätä voitaisiin laajentaa muihin digitaalisiin välineisiin, kuten MP3-soittimiin, tablettitietokoneisiin ja niin edelleen. Sitten markkina, sisämarkkinavalvontaan. Politiikkaamme johtaa yksinkertainen periaate siitä, että kansalaisen pitää ensimmäisenä hyötyä sisämarkkinoista. Entistä eurooppalaisempi ja voimakkaampi sisämarkkinoiden valvonta oman prioriteetin ainoastaan, kun katsotaan vapaata liikkuvuutta, mutta myös kun katsotaan tuotteita, joita markkinoilla myydään. Sisämarkkinat, joilla hyödykkeet vapaasti liikkuvat 27 jäsenvaltiossa, markkinat ovat sellaiset, että tarvitaan hyvää valvontaa ja tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä niin, että voidaan myös nopeasti toimia koko EUn alueella. Me teemme jo työtä esitelläksemme toimenpidepakettiin liittyen markkinavalvontaan ensi vuonna. Yksi prioriteetti toimista on sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 2 ja haluamme pitää kiinni vanhoista sitoumuksistamme. Tässä paketissa on mukana asetusehdotus, joka liittyy markkinoiden valvontaan, samoin tuoteturvallisuusdirektiivin uudelleentarkastelu ja monivuotinen valvontasuunnitelma. Kun puhutaan eduista, joita kuluttajat saavat, puhuisin kahdesta kysymyksestä, joita tekin valiokunnassa tarkastelette. Ensinnäkin ajoneuvojen rekisteröinti toisessa jäsenvaltiossa. Tämä on usein toistuva ongelma, joka koskee kansalaisia ja yrityksiä. Ja kuten tiedätte, nämä prosessit ovat hyvin hankalia ja usein niihin liittyy korkeita kustannuksia. Ja tämä ongelma on yksi 20 tärkeimmästä ongelmasta, jotka liittyvät kansalaisten näkökulmasta sisämarkkinoihin. Ja jos todella haluamme kansalaisten Euroopan, meidän pitää toimia niin, että konkreettiset ongelmat, joita kansalaisilla on, tulevat ratkaistuiksi. Ja tässä yhteydessä, kuten tiedätte, komissio on hyväksynyt asetusehdotuksen. Tästä on niin muutama kuukausi, kuukausi aikaa. Tämä tapahtui tämän vuoden huhtikuun alussa. Ja tässä pyritään radikaalisti helpottamaan sitä, että jo rekisteröidyt ajoneuvot, kun ne uudelleen rekisteröidään toisessa jäsenvaltiossa, olisivat helpompia. Tässä tärkeää on esimerkiksi äh, asuinpaikka. Ja äh, jos henkilö vaikka muuttaa toiseen jäsenvaltioon ja haluaa uudelleen rekisteröidä autonsa, niin tähän, tämän pitäisi onnistua yksinkertaistetulla menettelyllä. Useassa tapauksessa tekniset kontrollit korvataan sillä, että tiedot lähetetään sähköisesti toisesta jäsenvaltiosta. Näin säästyy aikaa. Tietty ehdotus siitä, missä tapauksessa voidaan toteuttaa fyysisiä valvontoja, ovat sellaisia, että rekisteröinti voidaan evätä. Eli muissa tapauksissa uudelleen rekisteröinti tapahtuu helpommin ja nopeammin. Mahdollisen uuden lainsäädännön pitäisi vähentää byrokraattisia kustannuksia tähän liittyen noin puolitoista miljardilla eurolla vuositasolla. Toinen hyvin tärkeä arkaluontoinen asia, johon pyydän parlamentin tukea, ja joka on minulle äärimmäisen tärkeä, koska kuten että kuulemistilaisuudessa, jotta sain tuen Euroopan parlamentilta komissaarin virkaansa, mm, puhuin siitä, että haluaisin tätä muuttaa, ja viitaan tässä lääkkeisiin. Sanoin edustaja Grostetille, että toimikauteni aikana olisin tehnyt tähän liittyen uuden ehdotuksen. Nyt haluan, haluan kiittää Buseita ja Parvenovaa heidän lausuntoluonnoksistaan, jotka he ovat laatineet komission ehdotukseen haluan jatkaa työtäni niin tältä osin ja myös korostan sitä, että kunnioitamme jäsenvaltiota täysin niiden toimivaltuuksissa tältä osin. Kuulin joitakin huolenaiheita Koreperissä tältä osin, mutta toistan vielä, että en aio tässä puuttua toimivaltuuksiin, joita jäsenvaltioilla on, vaan haluan ainoastaan muuttaa ja parantaa nykyisiä menettelysääntöjä. Nyt sitten haluaisin keskittyä siihen, mitä teemme, jotta yritykset ja myös PK-yritykset voivat täysimääräisesti hyötyä sisämarkkinoistamme. Ensinnäkin lainsäädännön yksinkertaistaminen teollisuustuotteiden osalta. Globalisaatiot ja innovaatiot vaikuttavat syvällisesti sisämarkkinoihin. Olen valmis aivan tuota pikaa. Meillä ei ole enää selkeätä jakolinjaa tuotteiden ja palveluiden välillä. Meillä on tuotteita, jotka pitävät sisällään erilaisia tärkeitä teknologioita – ja meidän tulee pohtia, olemmeko vakuuttuneita siitä, että sääntömme, joita laadittiin viime vuosisadalla, todella vastaavat nyt näitä edelläkäviä innovaatiotuotteita. Vuonna 2013 komissio tarkastelee koko tuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa, jotta löydetään esteitä, joita edelleen on vapaan liikkuvuuden edessä. Ja samalla pyrimme päivittämään ja yksinkertaistamaan lainsäädäntökehystä. Totta kai otamme eri sidosryhmien huolenaiheet huomioon, kuluttajien, teollisuuden, kuluttajan suojajärjestöjen ja niin edelleen siinä laajassa kuulemisessa, jonka aiomme tulevina viikkoina käynnistää. Puheenvuoroni alussa korostin sitä, kuinka merkittävä väline sisämarkkinat ovat teollisuuspolitiikassa ja pk-yritysten tukemispolitiikassa. Omasta mielestäni esteitä pk-yritysten tiellä on edelleen liikaa. Ja komission esittelemä tutkimus neljä viikkoa sitten vahvistaa sen, että byrokraattiset esteet edelleen huolestuttavalla tavalla jarruttavat pk-yritystemme kehitystä. Ne ovat sellaisia jarruja, jotka estävät pk-yrityksiä käyttämästä parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen sisämarkkinoita. PK-yrityksiä tukevan aloitteen mukaisesti EUn ja kansalliset toimet ovat jo säästäneet miljoonia euroja vähempänä byrokraattisena taakkana yrityksille, mutta edelleen meillä on hyvin paljon työtä edessämme. Me jatkamme töitämme. Te varmasti tiedätte, että viikon kuluttua ollaan järjestämässä Kyproksella merkittävä tapahtuma, joka on omistettu juuri PK-yrityksille. Ja tuolloin puhutaan myös siitä, miten PK-yritykset voisivat parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää sisämarkkinoita tulevina vuosina. Meidän on korostettava sitä, kuinka tärkeitä kasvun kannalta. PK-yritykset ovat, niitä on 23 miljoonaa ja ne joutuvat edelleen tarpomaan byrokraattisessa suossa, jota, johon meidän todella on pureuduttava. Esimerkkinä tästä sanoisin eh, ajoneuvoturvallisuuden Meillä on nyt voimassa asetus, joka on astunut juuri voimaan ja joka pitää sisällään 50 vanhaa direktiiviä. Ja näin aiomme tehdä myös liittyen tuoteturvallisuusdirektiivin. Eli ensi vuoden ehdotukset varmasti pyrkivät siihen, että vaikeaselkoisia, vaikeasti tulkittavia direktiivejä kootaan yhteen ja yksinkertaistetaan. Jotta voitaisiin parhaiten ymmärtää, minkälaisia esteitä PK-yrityksillä on, olemme käynnistäneet julkisen kuulemisen, joka jatkuu 21. joulukuuta asti. Ja tässä käsitellään kymmentä tärkeintä lain lainsäädäntöasia, jotka ovat kaikkein hankalampia tai yritystoiminnan vastaisia Euroopassa. Tässä täytyy kuitenkin kaikessa toimessa, toiminnassa ottaa huomioon tärkeimmät asiat, kuten esimerkiksi työntekijöiden suojelu. Meidän täytyy myös katsoa tullitariffeja ja monia muita kysymyksiä, esimerkiksi sosiaalietuuksien siirrettävyyttä ja tämän kaltaisia kysymyksiä. Ja energian osalta me pyrimme siihen, että energiatehokkuutta voidaan parantaa. Nyt puhuin eurooppalaisesta lainsäädännöstä, mutta ties, tiedämme, että myös kansallisella tasolla on käytössä erilaisia sääntöjä, jotka voivat estää kaupankäyntiä. Mitä voidaan tehdä esimerkiksi sellaisten kansallisten sääntöjen suhteen, jotka estävät tuotteiden myynnin mm, toisessa jäsenvaltiossa? Pyrimme siihen, että voidaan ennalta puuttua erilaisiin esteisiin, joita on direktiivi 9834 käsittää teknisiä sääntöjä liittyen tietoyhteiskunnan palveluihin ja hyödykkeisiin, joita katsotaan ennen kuin ne kansallisesti hyväksytään. Jos ajatellaan, että viime vuonna ja tänä vuonna komissio sai 700 ja 800 kansallista ilmoitusta, johon otimme kantaa 150 kertaa Olemme saaneet konkreettisia tuloksia ja 95 tapauksessa kansalliset tai jäsenvaltiot ovat sanoneet, että ne muuttavat menettelyjään, jotta ne voivat välttää pitkäkestoisia ja kalliita prosesseja, joihin ne muuten joutuvat lähtemään. En toivo, että EUsta tulee mikään poliisi, joka valvoo, mutta uskon enemminkin siihen, että toimitaan avoimesti, että meillä on keinot toimia silloin, kun vuoropuhelu on mahdotonta. EU, EUsta ei pidä tulla tällaista valtaisaa koneistoa, joka syytää sanktioita jäsenvaltioille, vaan meidän pitää pyrkiä siihen, että kansalaiset voivat elää entistä paremmin. Viime vuoden joulukuussa komissio hyväksyi myös kertomuksen liittyen muihin toimielimiin ja direktiivin toimimiseen. Me pyrimme myös parantamaan 98.34 direktiiviä ja siihen liittyvää termi, siis tietopankkia. Ja tähän liittyy erilaisia aloitteita pk-yritysten kannalta. Meillä on siis tämä pankki TRIS, TRIS-pankki, johon tehtiin yli 200 000 hakua vuonna 2011. Tässä on nyt joitakin hankkeita, joita meillä on tulossa ensi vuonna sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Kaikkia mahdollisia osa-alueita en nyt voi tietenkään käydä läpi, mutta olen keskustelun aikana valmis nyt vastaamaan kysymyksiinne, joita teillä mahdollisesti on. Kiitos siitä, että otitte minut vastaan. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, jota valiokunta tekee kanssamme, jotta tavoitteisiin päästään, jotta sisämarkkinat ja kansalaistemme, kansalaistemme, kansalaistemme elämä olisi vähemmän byrokraattista ja helpompaa. Well, thank you very much, uh, Commissioner, for... Uh... Paljon kiitoksia herra komission jäsen, kun katoatte meidän, meille, meidän kanssamme ja että meidän kanssamme laajan joukon ehdotuksia, osa uusia meille, osa vanhoja. Kiinnostusta on paljon, katsotaanpa miten edetään. Nyt puhujalista siinä järjestyksessä, jossa kädet näkyivät. Koratsa Biltz, Mr. Hatzimarkakis, Mrs. Styler, Mr. Kozisnik, uh, Mr. Salvini, Mr. Arias, Mrs. Mr. Correa de Campos, Mrs. Chaldemosa, Mr. Schwab, Mr. Baldessari and Mr. Obermeyer. Now, does anyone, Mrs. Ruler um, and, and Mrs. Weiler? Okay. Tomorrow morning at 10 o'clock meeting. Eh, huomenna kello 10 vai? Joku muu vielä? Järjestän teille. Estäkääpä minuutin kommenttia. Näpsäkkä kysymys. Otetaan nämä kolmen nipuissa. Seuraan aikataulua, jotta hän ei vastaa myöskään liian pitkään, että voimme viisi minuuttia vastauksiin. Vailerin täytyy mennä. Haittako ketään, jos panen hänet listan kärkeen? Eli Korats Bild, Schatzimarkakis ja Vaila. Vaila Rensin ja Sweiler ja Styler puhuvat peräkkäin. Joskus syntyy hämminkiä. Karatsa Bild. Important. Vaikea näin lyhyessä ajassa tärkeitä ehdotuksia käsitellä, mutta ensin varapuheenjohtajalle totean, että harmonisoinnin ja yksinkertaistamisen sitoutuminen on totta kai tärkeää. Olette myös sitoutunut maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanon. Toivottavasti teidän avullanne määräajassa voidaan toimia ensi vuoteen mennessä. Entäpä sitten kauppasuhteet? Te olette tietysti korkean tason foorumin johdossa, kun ajatellaan kilpailu- ja elintarvikekysymyksiä. Parlamentti on kannattanut sitä, että päästään rakentavaan vuoropuheluun sidosryhmien kanssa niin, että käytän tuotteet olisivat oikeudenmukaisempia, erityisesti elintarvikeketjussa. Nyt määräaika tulee vastaan vuoden loppuun mennessä. Tuloksia pitäisi saada ja on hyvä, että te olette toimi, toiminut konsensushakkuisesti niin, että vaihtoehdot ovat vielä avoimina. Komission jäsen Cholos esitti hyvin lupavia ratkaisuvaihtoehtoja. Te teette yhteistyötä parlamentin kanssa, mutta tärkeää tässä vaiheessa on se, että saamme tiedonannon ja kuulemisen, jota meille on luvattu. Vuoden loppuun mennessä nämä on meille lupailtu ja vaikkakaan teidän tehtävänne ei ole niitä esitellä, niin voisitte kuitenkin vaikuttaa niin, että yksiköiden välinen konsultaatio saataisiin aikaiseksi. Meidän pitäisi pystyä pitämään kiinni tästä määräajasta vuoden loppu nimittäin. Ja olisi kummallista, että komissio esittelisi korkean tason foorumin jälkeen sitten vasta tiedon antonsa. Pitäisihän meidän pystyä keskustelemaankin tästä aiheesta. Kysymykseni onkin, minkälaisena te näette tämän prosessin? Mikä on korkean tason foorumin tulevaisuus, kun se mandaatti umpeutuu? Olisiko mahdollisuus varmistaa jonkinlainen itsenäisempi asema toimielinten yhteydessä tälle työlle? Puheenjohtaja, puhun kovin nopeasti, mutta tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. No, I was happy to indulge you since you've been leading that process. Anna mielelläni vähän lisää aikaa, koska olet vetänyt tätä tärkeää prosessia. Ja minäkin haluan kuulla tämän vastauksen, koska meillä on Iso-Britannian vähittäiskauppayhdistys illallisella tänään. Ja Shotsi Markkaakis. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission sisämarkkinat viettävät 20-vuotispäivää ja EMU 10-vuotispäivänsä tai vuottansa. Ja olen ylpeä siitä, että siis mitä teollisuusmarkkinoilla on tapahtunut. Siis oletteko ylpeä sitä, että tuotanto siirtyy paikasta toiseen, esimerkiksi ILO, tässä esimerkkinä Espanja ja Kreikka, mikä niin tilanne on. Voimme todeta, että meidän täytyy laatia entistä johdonmukaisempaa politiikkaa. Kuinka pitkälti olette yhtä mieltä siitä, että pk-yritykselle pitää antaa parempi pääsy rahoitukseen? Kuinka sam- samalla linjoilla olette kolleganne Haanin ja Reenin kanssa? Olemme nyt kriisin kolmannessa vuodessa ja joissakin EU-maissa ei pk-yritykselle anneta enää lainkaan rahaa. Haanin eurooppalaisilla tileillä on edelleen 11 miljardia, jotka voitaisiin kansallisten kehityspankkien ja muiden kautta antaa pk-yritysten käyttöön. Mitään ei tapahdu ja teollisuustuotanto vähenee. Nuorisotyöttömyys ja muu työttömyys ovat hyvin korkealla. Konkreettisesti kysyn, mitä voitte tehdä, jotta tästä tilanteesta päästään eroon? Eh, eri rahastojen kautta ja sitten sähköautot. Emme näe mitään edistystä niissä maissa, joissa on paljon eh, fotovoltaista energiaa. Ja matkailu. Pitäisikö miettiä tällaista tuhannen euron palkkiota ihmisille, jotka lähtevät esimerkiksi Kreikkaan? Ähm. Koettelet kärsivällisyyttä tuokemalla kolme kysymystä viimeiseen 30 sekuntiin. Niin, jos oikein muistan, te aikaisemmin vastustitte romutuspalkkiota. Se, mitä te nyt ehdotitte, on paljon huonompi asia. Puheen alussa puhuitte sellaisesta, mistä itsekin haluan puhua. Miten herra Tajani pk-yritykset pääsevät paremmin investointien pariin ja saavat käteistä. Me autamme Etelä-Euroopan pankkeja jatkuvasti, mutta näyttää siltä, että rahat eivät mene eteenpäin pk-yrityksille. Ehkä voisitte selventää, miksi pelastusrahastoista tulevat rahat eivät päädy sinne, minne niiden pitäisi päätyä. Ja samassa yhteydessä haluaisin kuulla analyysistä jonka mukaan jäsenvaltiot eivät toteuta maksuviivästysdirektiiviä, niin pohtisin ja kysyisin, miksi ne eivät näin tee. 24 jäsenvaltiota sanoi tuolloin kyllä, samoin koko parlamentti vasemmalta oikealle, ja nyt ainoastaan Malta ja Kypros, kääpiovaltiot ovat lähteneet tätä toteuttamaan, ja kukaan muu ei niin tee, kuten olette sanoneet. Miksi näin on? Tämä on hyvin tärkeä kysymys teille. All right. Lots of interesting questions. So, grazie. Commissioner. Grazie. Komission jäsen. Kiitoksia. Lähden liikkeelle tästä viimeisestä kysymyksestä. Neljä, viisi päivää sitten Italia lähti mukaan tähän maksuviivästysdirektiiviin. Se on alkanut sitä nyt toteuttaa ja tässä viimeinen aikaraja on vuonna 2013 maaliskuussa. Olemme lanseeranneet nyt tiedotuskampanjan kaikissa Euroopan unionin maissa, jonka kautta viranomaisille, yrittäjille ja myös tuomareille, joiden pitää langettaa tuomiota, mikäli direktiiviä ei toteuteta, niin kaikille näille selvitämme sitä, miten uudet säännöt käytännössä toimivat. Vahvistan teille, että olen kyllä jo barrikaadeilla. Se, että Italiassa tämä saatiin läpi, ei ollut helppoa. Ja nyt alamme tehdä työtä sen eteen, että jäsenvaltiot ja hallinto maksavat yrityksilleen olevat velat, ne ovat noin 180 miljardia tällä hetkellä. Ja kaikki eivät välttämättä ole tästä yhtä mieltä, mutta tällaiset aikaisemmat velat pitäisi jättää kasvivakasopimuksen ulkopuolelle puolelle. Tiettyjä sääntöjä sovelletaan vasta siinä vaiheessa, kun yritykset alkavat maksaa ja tämä johtaa siihen, että tiettyjä velkoja ei pidetä velkona. Ja olen ollut tässä yhteydessä komission Reenin kanssa liittyen suurempaan joustavuuteen PK-yritysten tiettyjen velkojen suhteen, jotka niiden pitäisi saada julkishallinnolta. Mitä sitten tulee luoton saantiin? Tästä Katsimar Kakis puhui. Tässä Yritykset todella toivovat saavansa luottoa, jotta ne voivat tehdä töitä. Joo, tämä maksuviivästysdirektiivi on viesti tähän suuntaan, koska siinä kehotetaan pankkeja antamaan luottoa. Ja näin yritykset voivat saada uusia luottoja. Olen pyytänyt tässä parlamentin tukea sille, että Basel 3 ei vesittyisi pk-yritysten osalta, vaikka siinä on hyviä aikomuksia. Kuten tiedätte, olen aloittanut foorumin pk-yrityksille ja tässä on mukana myös Euroopan parlamentin edustajia. Teemme yhteistyötä investointipankin kanssa ja meillä on erilaisia teollisuuspoliittisia aloitteita, jotka pyrkivät siihen, että rahoja, uudet 10 miljardia, jotka investointipankilta tulevat käyttöön, käytettäisiin mahdollisimman hyvin. Kuten tiedätte, yhdessä Barnierin kanssa laadimme uusia sääntöjä riskipääomaan ja uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen 2014 ja 2020 on tulossa 2,5 miljardia, joille toivon saavan tukea, jotka siis ovat sitä varten, että voidaan tukea pk-yritysten kilpailukykyä. Tämä riskipääomakysymys on toiminut oikein hyvin Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa sitä on käytetty hyväksi vielä todella vähän pk-yritysten osalta innovaatio- ja tutkimuspaketissa Horisontti 2020 on useita muitakin pk-yrityksiin liittyviä aloitteita. Mitä sitten tulee matkailuun? Kävin viime viikolla Ateenassa, jossa kerroin komission matkailua edistävästä politiikasta. Huomenna aamulla kello 10 kirjallisella menettelyllä komissio hyväksyy tiedonannon, joka liittyy viisumien antamiskäytäntöjen parempaan käyttöön. Tämä liittyy myös keskusteluihin G20 maailmanlaajuista matkailua pidetään yleisesti kasvun kannalta tärkeänä välineenä. Viisumeihin ei suhtauduta nyt ensimmäistä kertaa pelkästään turvallisuuskysymyksenä, vaan myös kysymyksenä, joka voi edesauttaa matkailua EUn sisällä. Joten tällä välineellä saatetaan alulle merkittävä muutos tällä alalla. Malmström on komission jäsen, joka vastaa kysymyksestä ja huomenna heti kun teksti on hyväksytty ja kirjallinen menettely saatetaan päätökseen. Kaikki parlamentin valiokuntien jäsenet, joihin olen suorassa yhteydessä, saavat tämän viisumivapautukseen liittyvän tekstin. Ja komission jäsen kanssa meillä on yhteinen Kreikkaan matkailuun ja merimatkailuun liittyvä aloite. Tämä on Kreikalle äärimmäisen tärkeä aloite. Ja tämä työ on tuon Euroopan osan kannalta äärimmäisen tärkeää, jotta kriisistä huolimatta matkailu voi jatkua. Ja sitten sähköautojen lataaminen. Koratsa Bild otti tähän liittyvän kysymyksen esiin. Omalta osaltani kannatan aina sitä, että eri osapuolet pääsevät sopuun. Mutta jos tai ei ole mahdollista, että osapuolet jatkuvasti jostakin syystä lykkäävät sopimukseen pääsyä. loppujen lopuksi, jos tämä jatkuu, minun täytyy jossakin vaiheessa tehdä päätös ja saattaa alulle lainsäädäntöprosessi. Ja tämä koskee sekä sähköautoja että elintarvikeketjua. Sähköautojen osalta kärsivällisyyteni alkaa olla nyt lopussa, joten olen, olen päättänyt sata alulle vaikutusten arvioinnin. Odotamme sen tuloksia ja sen jälkeen lähdemme lainsäädäntöaloitteisiin. Mitä sitten tulee tähän B2Bhin? Siinä minulla on vielä hitunen kärsivällisyyttä jäljellä, joten 5. joulukuuta kokouksessa tulee varmasti vielä ehdotuksia ja toivon, että tämän kautta osapuolet pääsevät sopimukseen. Toivottavasti myös eri sidosryhmät mm, vievät teitä kaikkia kohti sopimusta. Toistan vielä, että olen todella sillä kannalla, että osapuolet pääsevät vapaaehtoiseen sopimukseen, mutta koska pelissä on eri intressejä, en voi tässä ainoastaan pestä, pestä käsiäni odottamaan ja jäädä odottamaan ikuisesti sopimusta, vaan tässä on tietty aikaraja, johon mennessä sopimukseen on päästävä. Toivottavasti elintarvike teollisuudessa onnistutaan paremmin kuin sähköautojen osalta. Tässä olen täysin eri osapuolten armoilla. Well, thank you very much, because you had a lot of questions to deal with. I think sinulla oli paljon kysymyksiä. Pyydän, että esitä liikaa kysymyksiä kerralla. Staller, Kosusnik, Salvini, Schaldemose. ja Schaldemose myös tässä rypäässä. You must say the answer, right? Thank you, Commissioner. Thank you. Uh, Kiitos komission jäsen. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys rakennusalaan liittyen. Hiljan puhuitte asianosaisista sidosryhmistä ja huomenna on kuuleminen rakennusalan edustajien kanssa. Mitähän komissio mahtaa tehdä auttaakseen rakennusalaa? Minä olin direktiivin esittelijänä ja minua kiinnostaa kovasti tietää, mitä tällä alalla te- tehdään. Tässä säästyy aika puoli minuuttia. Mr. Kozusnik. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, věřím... Herra komission jäsen. Minulla on ainoastaan kolme helppoa kommenttia, muilla voi olla vaikeita kysymyksiä. Kiitoksia standardoinnista. Se oli valiokuntamme aloite. Ja olitte yksi näistä toimijoista, jotka autatte meitä edistämään asiaa neuvoston kanssa. Toiseksi haluaisin mainita seuraavaa. Kaksi vuotta sitten aloitimme Strasbourgissa parin kollegan kanssa tapaamiset. Ja meillä on nyt tällainen foorumi kuin EUn kasvusuunnitelma. Illallinen ryhmä on kasvanut ja haluaisimme kutsua teidät vieraaksi. Jopa puheenjohtajamme on näiden illallisten säännöllinen osanottaja. Kiitos. Ja sitten minulla on aika henkilökohtainen kysymys. Poliittisessa ryhmässäni minä olen vastuussa suhteista latinalaiseen Amerikkaan. Tiedän, että olet vierailut siellä useamman kerran bisnesdelegaatioiden kanssa. Minkälaisia tuntemuksia teillä on EUn ja latinalaisen Amerikan bisnessuhteiden tulevaisuudesta? Salvini. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kolme pikaista kysymystä. Ensinnäkin vaat- vaatetusalan tuotteiden etiketöinti. Sanottiin, että tästä ei puhuttaisi IMKossa, koska INTA työstäisi tätä. Parlamentti on työstänyt asiaa ja täysistunnossa otettiin tähän kantaa, mutta tämä esitys on nyt vedetty pois. Eli en tiedä nyt enää, mistä tämä päälläni oleva takki on peräisin. Ja toinen kysymykseni kuuluu, miten aiotte tässä painostaa, koska mielestäni kuluttajalla on oikeus saada tietää, missä hänen käyttämänsä ja ostamansa tuote on valmistettu. Ja sitten tarjouskilpailut. Me on saatu hyvin mielenkiintoinen ehdotus liittyen kolmansiin maihin ja tarjouskilpailuihin. Olen tyytyväinen, että tämä ei johda siihen, että tekstiilialan etiketöinti loppuu. Ja viittaan tässä nyt moniin Pohjoisen Euroopan maihin. Ja sitten kolmanneksi maksuviivästysdirektiivi. Italia on jättänyt joitakin julkisia toimia tämän ulkopuolelle. Ettäkö ole sitä mieltä, että komission pitäisi ehdottaa jäsenvaltioille, että se, että julkiset toimet jätetään tämän maksuviivästysdirektiivin ulkopuolelle, johtaa siihen, että todella merkittävä osa toimista jää direktiivin ulkopuolelle? Thank you. Very questions. Mrs räpsäkkäitä kysymyksiä Charles de Mose. Kiitos puheenjohtaja. Puhun tuoteturvallisuusseminaarissa tunnin kuluttua. Halusin tietää, milloin herra komission jäsen te pystytte esittämään tämän uuden markkinavalvontaa paketin ja koska tämä suostumuslausekepaketti tulee. Sitten autojen rekisteröinnistä. Onhan se hyvä, jos byrokratia pystyy vähentämään, kun vie automaasta toiseen. Mutta ei aitakaan muuttaa verotusta. Minä vastustaisin verotuksen muuttamista. Se on jäsenvaltioiden asia, tämä autojen verokysymys. Byrokratian vähentäminen on hyvä. Ostin Saksasta vanhan käytetty Mersun se oli aika tehokas, kun toin sen Tanskaan. Aloitin aamulla kello yhdeksän. Kello 12 se oli laillisesti rekisteröity. Ja tämä homma toimii jossakin maissa jo nyt. Se vuol dire che il servizio tedesco funziona bene. Eli Saksassa kaikki pelaa. No meidän esittelemässämme tekstissä ei puhuta yhdenmukaisesta verotuksesta, mutta parlamentti voi tietenkin lähteä muuttamaan tekstiä haluamallaan tavalla. Itse olin 15 vuotta parlamentissa ja tämä toimii aivan suverenisti. Mitä tulee sitten näihin etiketteihin? Ehdotusta, joka koskee tekstiilialaa ei ole vedetty pois, vaan meillä on kaksi kertomusta, jotka tulemme teille esittelemään. Ensinnäkin etiketointiin liittyvät uudet vaatimukset ja toiseksi terveyteen liittyvät kysymykset, kuten kemialliset aineet, allergeenit, joita tekstiilialalla käytetään. Me olemme vetäneet pois teksti- tai ehdotuksen, jossa puhutaan tästä Made in-etiketistä. Kun olin Euroopan parlamentin jäsen, tätä käsiteltiin. Komission jäsen de on vetänyt tämän ehdotuksen muodollisesti pois, koska sitä pidettiin sellaisena, että se ei sopinut yhteen VTOn sääntöjen kanssa. Ehkä lainsäädäntötekstejä pitäisi joskus esitellä niin sanotusti älykkäämmin. Valitettavasti Italiakin esitti lainsäädäntötekstin, jossa oli tärkeä periaate mukana, eli se, että suojataan eurooppalaista tuotetta, mutta tämä taas oli yhteisön sääntöjen vastaista. Eli joskus muotosääntöjen tai sen takia, että muita sääntöjä ei voida noudattaa, niin tärkeät periaatteet joudutaan uhraamaan. On hyvin tärkeää, että tuotteitamme ja tuotantoamme, teollisuustuotantoamme suojataan oikealla tavalla. Olen todella halukas ja valmis osallistumaan mihin tahansa parlamentin työryhmän kokoukseen, jossa käsitellään standardointia. Eli voimme sopia päivämäärästä ja mielelläni tulen kuuntelemaan ajatuksianne ja pohtimaan sitä työtä, jota yhdessä meidän on tehtävä. jotta pyritään viemään meidän mallejamme. Ja tästä pääsen, pääsenkin latinalaiseen Amerikkaan, josta puhuitte. Olen jo allekirjoittanut jotakin sopimuksia latinalaisen Amerikan kanssa liittyen standardointiin, koska uskon, että tällainen kansainvälinen teollisuuspolitiikka auttaa meitä pääsemään uusille markkinoille – niin että mm, tuotanto ei siirretä, vaan että yritykset muuttuvat entistä kansainvälisemmiksi. Standardointi Sopimukset ovat hyvin tärkeitä. Venäjän kanssa olemme päässeet noin 50 prosentin tason. Ja latinalaisen Amerikan kanssa meillä on erilaisia teollisia aloitteita ja sellaisia, joiden kautta eurooppalaisia tuotteita pyritään saamaan noille markkinoille. Ja tämä hyödyntäisi sitten suoraan eurooppalaisia yrityksiä. Olen ollut, kuten tiedätte, Chiilessä, Kolumbiassa, Argentiinassa, Brasiliassa, Väli-Amerikassa, Meksikossa. Ja aion käydä vielä ensi vuoden alussa Perussa. Kaikissa vuoropuheluissa varmasti näkyvät nämä standardoinnin edistämistoimet. Mielestäni latinalainen Amerikka on äärimmäisen tärkeä alue Euroopan kannalta ja olin ensimmäinen komission jäsen, joka matkusti tuolle alueelle. Meidän täytyy estää se, että latinalainen Amerikka ei käy vuoropuhelua ainoastaan Kiinan kanssa, kuten on käymässä Afrikan kanssa. Neljä viikkoa sitten hyväksyimme tähän liittyvän tekstin. Ja kansainvälistyminen on hyvin tärkeä elementti teollisuuspolitiikassa. Mitä sitten tulee markkinoiden valvontapakettiin? Ehdotus esitellään vuoden 2013 loppuun mennessä tai viimeistään 2014 vuoden alkupuoliskolla puhuja vuoden 2012 loppuun mennessä tai viimeistään vuoden 2013 alussa. Eli toivottavasti vielä tämän vuoden lopussa, mutta jos ei, niin viimeistään sitten ensi vuoden alussa. Ai niin, sitten vielä nämä tarjouskilpailut ja vastavuoroisuus. Vastavuoroisuus on tässä äärimmäisen tärkeä periaate. Otan tässä aina jalkapallon esimerkiksi. Ei yhtäkkiä voi pelata 9.13 vastaan, kun lähtee Italiasta Kiinaan pelaamaan, koska silloin olosuhteet ovat epätasapainossa. Ja sitten vielä maksuviivästykset. Pääosastoni arvioi Italian tekemää esitystä. Jos se ei ole yhteisön lainsäädännön mukainen täysimääräisesti, niin silloin minun on pakko aloittaa tarvittavat toimenpiteet. Mutta olen tietysti tyytyväinen, jos teksti on yhdenmukainen EU-lainsäädännön kanssa. Sitten vielä rakennusala. Kuten tiedätte, olemme hyväksyneet komission tekstin, joka liittyy eko- ekologiseen rakentamiseen. Tämä on yksi tärkeimmistä teollisuuspolitiikan aloista, johon meidän pitää investoida ja keskittää sekä eurooppalaisia yksityisiä että julkisia investointeja. Ja olemme kääntyneet tässä jäsenvaltioiden puoleen ja pyydämme niitä investoimaan infrastruktuuriin, sähköön tai energian tehokkuuteen ja niin edelleen. Ja Puolan tässä myös hanke, velkakirjoja, joilla voidaan osalta, osaltaan parantaa infrastruktuuritilannetta. Meillä on yhteensä 17 miljardia tulossa rahastoista kaudella 2014-2020 näihin kysymyksiin ja sitten 10 miljardin lisää pääomaa investointipankilta voisi auttaa osaltaan jäsenvaltioita siinä, että ne eivät luovu tietystä kannustamista, joita ne ovat aikaisempina vuosina antaneet rakennusalalle, eli että ne eivät kumoaisi näitä tukia. täytyy pyrkiä hyvään ja uudenaikaiseen teollisuuspolitiikkaan. Kiitoksia. Nyt täytyy toimia niin, että viisi jäljellä olevaa puhujaa puhuisivat mahdollisimman lyhyesti. Koreeri Kampos. Uh, Mr. Baldessari, uh, Mr. Obermeyer and last but by no means least Mrs. Ruler. So... Siinä puhujat Itse asiassa olette seuraavana listalla. So, uh, so uh, I'm afraid that six. Arif, kuusi puhuja kaiken kaikkiaan. Jos voisitte pitää kiinni minuutin puheajasta. Arias ensimmäisenä, sitten Correas de Campo. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo en primer lugar agradecer... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää komission jäsentä sitä, että hän on täällä ja ennen kaikkea töistä, joita hän tekee. Ne ovat hyvin tärkeitä, hyvin hyödyllisiä ja merkittäviä tässä nykytilanteessa Euroopassa ja tulevaisuuden taloutemme kannalta. Vielä kerran puhun teille digitaalisesta taloudesta komission jäsen. Se on mielestäni yksi niistä asioista, joita meidän täytyy entistä voimakkaammin käsitellä. Tämä ei ole pelkkää tulevaisuutta, vaan myös nykyaikaa, kuten olemme kuulleet. Nyt on äärimmäisen tärkeää liittää teollisuuspolitiikka uuteen digitaaliaikakauteen, niin että digitaalipolitiikka on todella läsnä uudessa politiikassa. Olemme puhuneet esimerkiksi sisämarkkinoista. Te mainitsette myös digitaalimarkkinat. Kuulin, että täällä puhuttiin myös ympäristön näkökohdista. Tähänkin digitaaliaika liittyy. Tämä on itsestään selvää. Ja olen myös sitä mieltä, että uusi digitaalinen aikakausi tuo mukanaan lisää Eurooppaa. Jos emme tähän lähde, niin on hyvin hankala lähteä toteuttamaan Eurooppaa siinä muodossa, kun haluaisimme. Puhuitte tästä autojen rekisteröinnistä, se on hyvä esimerkki, mutta pelkkä byrokratian yksinkertaistaminen ei riitä, vaan ylipäätään lainsäädäntöä pitää innovoida tilanne kehittyy paljon nopeammin kuin haluaisimme, e, mutta lainsäädännössä emme ole vielä painoneet kaasua kylliksi. Mutta se, että todella lähdemme toteuttamaan digitaalista Eurooppaa, se auttaa meitä myös säätämään lakeja pikaisemmin. Senhor Comissário, um prazer tê aqui sempre. Puheenjohtaja, komission jäsen, hienoa nähdä teidät tällä paikalla, niin kuin aina. Kaikki pk-yritykset eivät ole samassa jamassa. Yksinkertaista voidaan sanoa, että oikeastaan on kahden tyyppisiä pk-yrityksiä. Perinteisiä, joilla on jonkinlaisia työllisyysongelmia. Te olette tehneet ehdotuksia tälle alalle esimerkiksi rakennusalaa silmällä pitäen, energiatehokkuutta tehokkuutta silmällä pitää. Ja toisaalta meillä on innovatiivisia yrityksiä. Näille kaikille ei löydy yhtä ainoata ratkaisua. En tiedä, onko komissiolla äh, sellainen ajattelutapa, että olisi jonkinlainen selektiivinen puuttumismahdollisuus. E, neljän vuoden aikana ei ole oikeastaan minkäänlaista muutosta ollut havaittavissa sen suhteen, mitä te olette tehneet ja mitä te olette tehnyt Tämä on pikemminkin jonkinlaista propagandaa, mitä tällä alalla on harrastettu. Oletteko samaa mieltä siitä, että selektiivinen politiikka olisi järkevää ja minkälaisia eurooppalaisia rahastoja, minkälaisia varoja voitaisiin käyttää tähän niin, että molemmat yritysryhmät voisivat hyötyä? Uh, thank you very much, Mr. Schwab. Schwab. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todella kiittää komission jäsen Tajania erityisesti traktoridirektiivistä. Me todella tarvitsemme hänen tukeaan, jos haluamme toteuttaa Barnierin ehdotuksen sisämarkkinoista. Tässä tarvitaan yhteistyötä. Ja, niin, ja sitten ehdotus maksuviivästysdirektiivistä mutta myös sen täytäntöönpano, kuulimme siis Italiasta, olisi hieno esimerkki siitä, miten tulevalla eurooppalaisella ohjausjaksolla saisimme maakohtaisia suosituksia. Tässä tarvit- haluaisin myös pyytää teidän tukeanne. Much, Mr. Kiitos Pallisaare. Si, grazie presidente, grazie. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Totta kai tuen kaikkia poliitikkoja, jotka edesauttavat PK-yrityksien asemaa parempi luotonsaanti, kilpailukyvyn lisääminen, vähempi byrokratia. Mutta me olemme täällä nyt IMKO-valiokunnassa ja pohdin, miten pieni yritys, jossa on vaikka 20-50 työntekijää, jos se toimii Portugalissa, Espanjassa, Italiassa, vaikka Saksassa, voi päästä ja todella käyttää hyväkseen tätä puolen miljardin asukkaan sisämarkkina-aluetta. Eli toimet pk-yritysten hyväksi ovat tietenkin hienoja, mutta eikö olisi hienoa, että näihin yrityksiä, PK-yrityksiä edistäviä toimia voitaisiin katsoa yhdessä niin, että katsottaisiin PK-yritysten suhdetta myös suurempiin yritysryppäisiin. Ja tähän liittyy myös se kun yritetään päästä uusille markkinoille. Miten pieni yritys voi päästä esimerkiksi Kiinan, Brasilian, Venäjän tai latinalaisen Amerikan markkinoille? Eli se, että edistetään pk-yrityksiä, niin tässä pitäisi samalla pohtia sisämarkkina- ja globaali, globaalia markkina-aluetta paljon laajemmasta näkökulmasta. Thank you very much. Kiitos. Obermeier. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Periaatteessa olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että kriisissä olevat autoteollisuudet, niiden pitäisi saada entistä enemmän hyötyä innovoinnista. Ne voisivat näin luoda entistä enemmän työpaikkoja. Taivaalla on mustia pilviä. PSA-konserni on suunnitellut poistavansa 800 8000 äh, työpaikkaa, tähän liittyy Opel ja niin edelleen. Meidän täytyy toimia järkevästi ja kysyisin, mitä voidaan tehdä tai mitä aiotte tehdä niin, että kaikkiin ei suhtauduta samalla tavoin. Esimerkiksi Yhdysvallat ovat tehneet paljon autoteollisuuden pelastamiseksi mutta sielläkään kaikkia ongelmia ei ole voitu ratkaista. Meillä on logistisia ongelmia, ja tähän liittyy monia muitakin ongelmia. Ja kysyisin, onko asiasta tehty analyysi tai jokin katalogi, jotta tuotantopaikkojen tilannetta voitaisiin katsoa ja ongelmia ratkaista. Ja vielä lopuksi. Neuvosto aikoo leikata sadalla miljardilla komission ehdotusta tai sadalla miljoonalla. Ja tämä tietenkin vähentäisi todella merkittävästi tutkimusohjelmia. Ja kysyisin, eikö tällaiset leikkaukset vaikuta sitten kielteisesti myös pk-yrityksiin? Thank you very much. And last... Kiitos. Ja viimeisimpänä Ich kommentiere Aivan lyhyesti. En lähde nyt kommentoimaan autoteollisuutta, vaikka todella epäilenkin sitä, että EU voi luoda sopivaa politiikkaa tältä osin. Tämä on hyvin kunnianhimoinen asia, mutta haluaisin puhua kahdesta ongelmakentästä. Enkä tarvitse edes mitään kysymystä tai vastausta, mutta viittaisin tähän kuitenkin. Ensinnäkin delegoidut säädökset, rakennustuote, alalla. tässä puhutaan aina. Täytäntöönpano kuuluu komissiolle. Ja on tärkeää, että tässä pidetään kiinni takarajoista ja aikarajoista. Ja PK-yritykset ovat usein todenneet, että tässä edelleen odotetaan delegoituja säädöksiä. Eli tähän haluaisin viitata. Sitten toiseksi vuoden lopussa, niin kuin aina, öö, Pelkään, että lähdetään jälleen käsittelemään äh, samoja kysymyksiä. Raskas metallit, melu. Meidän pitää olla hyvin varustautuneita, kun keskustellaan esimerkiksi leluista. Ne ovat joulun taas tärkeä asia. Thank you very much for all those questions. Uh... Kiitokset kysymyksistä. En tiedä, kuinka paljon aikaa teillä on herkomission jäsen. Tehkää parhaanne, jos joudutte lähtemään, niin voitte varmaan lähettää jälkikäteen vastauksia. No, tarvitsisin puolitoista tuntia, jotta ehtisin puhua kaikesta siitä politiikasta, jota olemme kehittämässä esimerkiksi teollisuuden osalta. Se on siis edelleen kriisissä, ajattelen tässä suuria yrityksiä, mutta myös niitä tuhansia pk-yrityksiä, jotka tavallaan pyörivät autoteollisuuden ympärillä. Torstai-aamuna komissio tekee ehdotuksen asiakirjaksi, joka on siis CARS 21 loppuasiakirja, ja siinä on mukana myös toimintasuunnitelma alalle tuleville vuosille. Tämä toimintasuunnitelma keskittyy kolmeen elintärkeään asiaan. Ensinnäkin järkevään sääntelyyn, jonka kautta estetään se, että yritykset tällä hetkellä joutuisivat liiallisen byrokratian kouriin. Tämä koskee kaikkia aloja. Emme myöskään tietenkään aio luopua toimista, jotka liittyvät saasteisiin tai ilmastonmuutokseen, mutta uskon, että tekstissä, joka torstai-aamuna hyväksytään, niin uskon, että siinä on tasapaino ympäristöpolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä myös liittyen lainsäädäntönäkemyksiin. Mitä tulee sitten rahoitukseen? Ehdotan, että seuraavassa rahoituskehyksessä siirrytään miljardin investoinneista innovaatioille ja tutkimukselle autoteollisuudessa vihreissä vihreässä liikenteessä kahteen miljardiin tai kahteen ja puoleen miljardiin euroon. Ja toivottavasti saan tukea tälle tavoitteelle, jotta investointeja todella saadaan innovaation ja tutkimukseen. Emme vastusta myöskään sellaisia toimia, joiden kautta saadaan kannustimia niin että kansalaiset voivat ostaa autoja, jotka eivät saastuta. Ja kolmas ja viimeinen kysymys koskee kauppapolitiikkaa. Emme saa olla tässä naiveja. Siksi olemme ryhtyneet toteuttamaan ennen sopimusten allekirjoittamista tällaisia kilpailutestejä. Ja olemme myös arvioineet eri näkemysten vaikutuksia. Kuten tiedätte, teollisuuspolitiikassa pyritään yhteiseen teollisuuden ja jäsenvaltioiden toimintaryhmään, jonka kautta joka vuosi voidaan arvioida toteutetun politiikan vaikutuksia. Ensimmäinen task force omistetaan juuri autoteollisuudelle. Ja kerron teille myös, että kirjeeseen, jonka sain seitsemältä jäsenvaltion teollisuusministeriltä, suunnittelemme tapaamista ennen seuraavaa kilpailukykyneuvostoa, jossa voidaan siis pohtia kriisiä. Aion myös aloittaa keskustelun autoteollisuuden tilanteesta ja sen kilpailukyvystä Euroopassa. Tämän lisäksi olen myös päättänyt, että ennen marraskuun loppua kutsun koolle autoteollisuuden ja AY-liikkeet Euroopasta, jotta voidaan todella käsitellä autoteollisuuden kriisiä eli strategisten toimien, jotka ovat mukana toimintasuunnitelmassa, joka siis yli huomenna hyväksytään, niin halutaan katsoa myös lyhyen aikavälin mahdollisia toimia. EU, Eurooppa ei saa tässä puuttua jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin tai yksittäisten yritysten toimivaltuuksiin, mutta näin tärkeällä alalla kuin autoteollisuudessa EUlla pitää olla politiikkojen koordinointirooli. Sekä teollisuus että jotkut jäsenvaltiot ovat tätä pyytäneet ja EUlla pitää olla aktiivinen rooli. Tämä ei merkitse sääntöjen rikkomista tai sitä, että astuttaisiin valtioiden varpaille, vaan tässä ainoastaan toteutetaan EUlle kuuluvaa roolia, jotta voidaan puolustaa teollista perintöä, joka meillä on autoteollisuutta tässä tapauksessa, joka ei ole pelkästään symbolinen, vaan sillä on hyvin tärkeä rooli siinä, että päästään kriisistä eroon. Ja se on yksi tärkeä osa uudessa teollisuuspolitiikassamme. Siinä todella pitää ottaa huomioon modernisointi, uudet teknologiat, digitaaliset näkökulmat, sähköinen kauppa, Sähköinen allekirjoitus on yksi osa tätä. Ja ajattelen tässä kaikkea sitä, mikä liittyy yritysten uudistamiseen. Kolmas teollinen vallankumous on sellainen, että siihen kuuluu olennaisena osana digitaalinen, digitaaliset toimet. Ja kiitän myös Schwabia hänen kysymyksestään. Mitä tulee sitten pk-yrityksiin? On totta, että tällä hetkellä ainoastaan 13 prosenttia toimii EUn rajojen ulkopuolella ja vain 26 prosenttia oman valtion rajojen ulkopuolella. Me työstämme edelleen tätä kysymystä ja toi, ajattelen tässä esimerkiksi äh, näiden klustereiden tukemiseen liittyvää työtä nämä kysymykset ja pk-yritysten kansainvälistyminen ovat mukana asiakirjassa, joka hyväksyttiin jo reilu puolitoista vuotta sitten komissiossa, joka käsitteli pk-yrityksiä. Totta kai pk-yritysten erilaisuus Niiden pitää kasvaa ja niiden pitää tehdä entistä tiivimpää yhteistyötä suurempien yritysten kanssa. Ne tarvitsevat tietenkin rahoitusta. Tähän liittyvät toimet eivät ole pelkää propagandaa ja muistutan tässä kuuluisesta 30 miljardista eurosta, jotka investointipankki vuonna 2009 antoi pk-yritysten käyttöön. Innovaatio ja tutkimus on hyvin tärkeä osassa KARS 21 kysymyksessä, samoin matkailu. Meillä on 2,5 miljardia euroa, joita parlamentti onneksi on halunnut myös tukea. Sitten delegoidut säädökset. Maataloustuot vaatteet ja lelut. Lähetän teille muutaman päivän kuluessa yksi, yksityiskohtaisempaa tietoa tästä. Suoraan sanottuna en muista kaikkea aikataulua, joka tähän liittyy. Olen osa tässä aika vanha. Nyt uskoakseni vastasin kaikkiin kysymyksiin. Olen kuitenkin vielä käytettävissänne myös henkilökohtaisella tasolla. Ja olen valmis jatkamaan kanssanne työtä sisämarkkinoiden ja teollisuuspolitiikan käsittelyssä. Huomenna palaamme siis tähän viisumikysymykseen. Se on äärimmäisen tärkeää kun katsotaan henkilön liikkumista sisämarkkinoilla. Ja huomenna hyväksymme myös toimintasuunnitelman liittyen autoteollisuuteen Cars 21 loppuosakirjan muodossa. Ja yksityiskohtaisemmin esittelen myös toimia, joihin ryhdymme autoteollisuuden AY-liikkeiden ja hallitusten kanssa niin, että voidaan koordinoida – ongelma, joka ei liity pelkästään teollisuuteen, vaan on sosiaalisempi ongelma. Tähän yritän saada mukaan kollegani Almunian ja Andorin, jotta saataisiin teollisuus- ja sisämarkkinastrategia, jossa on otettu huomioon myös yhteiskunnalliset sosiaaliset kysymykset, jonka avulla toivottavasti päästään kriisistä eroon myös autoteollisuudessa, joka mielestäni on strategisen tärkeää. Well, Commissioner Tajani, thank you very Paljon kiitoksia komission sen Tajanin kaikista noista kysymyksistä. Meidän pitäisi antaa teille aplodit. And, um, I think... Ja kysymysten taso kertoo siitä, miten kiinnostuneita me olemme ja miten omistautuneita me olemme teollisuuspolitiikalle ja politiikkaan. Ja varmasti koordinaattoreiden kanssa keskustelemme tästä ja teemme myös lausuntoja teollisuusvaliokunnalle. Ja kiitoksia myös näistä tiedosta koskien tulevia tiedonantoja. Oli ilo, että tulitte tänne. Communication uh, tomorrow, the day after tomorrow. Automotive say tomorrow too. Now for the next item, uh, my vice president, Mrs. Van... Ja Vernio toimii seuraavassa puheenjohtajana. Ja tulee sitten koordinaattoreiden kokoukseen kello viideltä. Alors, nous avons parlé euh, du financement pour les... Me puhuimme pk-yritysten rahoituksesta juuri hetki sitten. Ja näin me käsittelemmekin Satsi Markkaakkisin mietintöä, jonka aiheena juuri on pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen. Puheenvuoron saa välittömästi esittelijä ja sen jälkeen varjoesittelijät, jos he ovat paikalla. Paljon täällä ei tällä hetkellä väkeä ole. Aha, varjoesittelijät ovat kaikki paikalla. Ja sitten he, jotka tulevat myöhässä, niin osallistuvat keskusteluun. Meillä on aika 20-25 minuuttia. Esittelijä, alkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen teki juuri selväksi, että tekijöitä toiminta on suunnitelmia, mutta ongelmana on se, että ihmiset eivät näe tätä kaikkea. Ainoastaan sillä on merkitystä, joka todella saapuu ihmisten keskuuteen. Puhumme pk-yrityksistä ja ne myös sisämarkkinoilla luovat suurimman osan uusista työpaikoista ja ne saavat liian vähän varoja. Omassa maassani tämä onnistuu varsin hyvin, mutta kriisimaissa tämä ei onnistu juuri lainkaan. Se, mikä on hyvä kollegoiden tarkistuksessa on se, että siellä on innovatiivisia lähestymistapoja ja tässä pohjaudutaan siihen ajatukseen, että PK-yritysten pitäisi entistä helpommin saada rahoitusta kansallisten investointirakenteiden kautta. Haluaisin viitata tässä myös siihen, että jälleenrakennus taho ei sillä ei ollut 20 vuoteen pääsyä kans, kansainväliseen rahoitusjärjestelmään. Nyt se toimii esimerkinomaisesti. Jos meillä olisi tämänkaltaisia rakenteita Kreikan kaltaisissa maissa, niin kriisiä ei olisi lainkaan. Ne on kestänyt kolme vuotta ennen kuin mitään liikettä on saatu aikaan. Se, mitä keskustelemme, ei ole teoreettista. Tämä todella välittömästi koskettaa ihmisiä. Haluaisin ehdottaa teille, että käsittelen nyt teidän jättämiänne tarkistuksia. Kiitoksia kollegoille näistä. Kohtaan kaksi, tai sitä ehdottamaani kohtaa siihen on jätetty tarkistuksia. Tässä on kyse esimerkiksi lukujen lisäämisestä ja siitä, että kuvaillaan pk-yritysten roolia ja vaikutusta. Kiitoksia näistä. Lausunnossa ei kuitenkaan aina ole tilaa kaikille. Kohtiin, kohtaan kolme tehtiin paljon tarkistuksia. Tässä puhutaan pankkien suhteesta pk-yrityksiin. Te, te olette tehneet ehdotuksia liittyen pk-yritysten heterogenisyyteen, meidän täytyy entistä paremmin ottaa huomioon erot, joita pk-yritysten välillä on, kun puhumme rahoituksesta. Me tarvitsemme erilaisia rahoitusmalleja ja erilaisia lähestymistapoja, jotka haluaisin ottaa mukaan tähän lausuntoon. Kohta viisi. Siinä puhutaan ennen kaikkea kansallisista investointipankeista. Siihenkin on tehty tarkistuksia, erityisesti kaksi kollegaa ja puheenjohtaja ovat näin tehneet. Ja tässä puhutaan bisnesenkeleistä. Tämä ei ole mikään uusi liiketoimintamalli, mutta se on kuitenkin varsin innovatiivinen monille maille ja juuri se on tärkeässä roolissa PK-yritysten kannalta, joten olen iloinen näistä tarkistuksista. Kohta kuusi, jossa puhutaan paremmasta tiedon saannista, tiedottamisesta olen tyytyväinen siitä, että tässä puhutaan nyt yhtenäisestä EUn laajuisesta nettisivusta. Monet pk-yritykset voisivat todella hyötyä tämänkaltaisesta toimesta. Samoin on tehty ehdotuksia liittyen rahoitusalan opetuksen kouluaineena. Tämä on hyvä ehdotus ja mielelläni hyväksyn tämän ehdotuksen. Sitten kohta seitsemän. Tässä puhutaan byrokratian vähentämisestä. Erityisesti PK-yrityksille on hankalaa, jos tarvitaan todella paljon aikaa pelkästään jo yrityksen perustamiseen. Tässä vaaditaan uusien pk-yritysten perustamisen helpottamista ja tuen näitä ehdotuksia. Sitten kohta kahdeksan maksuviivästykset. Tästäkin juuri puhuimme komission sen Tajanin kanssa ja olen iloinen siitä, että saan tukea tässä kysymyksessä. Tähän liittyy yksi tarkistus, jolla tuettaisiin PK yrityksiä siinä, että ne voivat todella tarjota vakuuttavia liiketoimintasuunnitelmia. Tämäkin on tarkistusjoinen. Ja sitten kappale kohta 10, jossa puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja julkisista, avoimista julkisista hankinnoista. Tilintarkastustuomioistuin on laatinut raporttinsa ja esitellyt sen tänään, jossa viitataan joidenkin jäsenvaltioiden epäreiluihin toimiin liittyen julkisiin hankintoihin. Monet varat käytetään tuhlailevalla tavalla, ei ehkä laittomalla tavalla, mutta kuitenkin epäilyttävästi ja meidän pitää tähän puuttua. Pekoyritykset usein jäävät heikompaan asemaan julkisissa hankinnoissa ja verovarojakin näin tuhlataan. Olisi tärkeää saada valvonta järjestelmä, jonka kautta pidetään huoli siitä, että pk-yritykset ovat mukana julkisissa hankinnoissa. Kiitoksia kovasti kollegoille kaikista tarkistuksista ja nyt odotan innolla keskustelua. Merci, monsieur Kiitos. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät EPP Margarita. E, bardzo dziękuję pani przewodnicząca, mm, szanowni państwo. Na początku chciałam... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Alkuun haluaisin kiittää esittelijää. Haluan kiittää häntä lämpimästi hänen tekemästään työstä. Olen yleislinjauksista samoilla linjoilla ja yleisesti voin yhtyä hänen näkemyksensä. Erityisesti meidän pitäisi korostaa sitä, että tiedonsaannin pitäisi olla yksinkertaisempaa. Esittelijähän tämän mainitsikin. Tiedon saanti ja sen helpottaminen on äärimmäisen tärkeää. Täytyy saada tietoa rahoituksesta. Tiedon puute muodostuu usein esteeksi sille, miten voitaisiin hyödyntää saatavilla olevaa rahoitusta. Mielestäni meidän pitäisi myös rakentaa tätä luottamusta luottolaitoksiin. Mehän tiedämme, että kyse ei ole pelkästään siitä, että luottolaitokset ovat vasten tahtoisempia luotottamaan pk-yrityksiä, vaan luottamuksen puutetaan myös pk-yritysten keskuudessa. Ne luovuttavat, eivät enää hae rahoitusta luottolaitoksilta – Tämä luottamuksen puute on hyvin tärkeä ongelma. Vielä eräs seikka, jota haluaisin korostaa, nimittäin PK-yritysten ammattimaistuminen, kun ne kehittävät omia liiketoimintasuunnitelmiaan ja pyrkivät parantamaan investointimahdollisuuksiaan. Monesti investoijat ovat tuottojen perässä, mutta jos he voivat vakuuttua siitä, että yritys, johon se, he sijoittavat, todellakin pystyy toimimaan, kehittämään toimintansa niin, että, että tuottoja syntyy, niin näin nämäkin yritykset voisivat olla sijoittajien näkökulmasta mielenkiintoisimpia. Tärkeä rooli on myös sillä, että PK-yritykset voivat kehittää sellaisia liiketoimintasuunnitelmia, jotka ovat uskottavia ja luotettavia. Olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla siitä, että hallinnollista taakkaa pitää pyrkiä poistamaan. PK-yritysten kehittämisessä verokysymyksillä on huomattava rooli. Vero-ongelmat, esimerkiksi kaksoisverotus, voi olla suuri ongelma. Se pelottaa PK-yrityksiä pois toisten jäsenvaltioiden markkinoilta. Meillä on mietinnössä tarkistuksia, jotka liittyvät ALV-kysymyksiin ja ALVn yksinkertaistamiseen. Minusta se ei kuitenkaan ole ainoa avoimena oleva kysymys, vaan muitakin kysymyksiä pitäisi mainita. Se ei ole siis ainoa avoin verokysymys, joka pitää vielä ratkaista, jotta voimme auttaa PK-yrityksiämme rahoituksen saannin suhteen. Lopuksi vielä haluan kiittää esittelijää oikein hyvästä työstä ja katson, että tämä aihe varmasti tuottaa hedelmää ja saamme aikaiseksi hyvän kompromissin, joka sitten on pk-yritysten etujen mukainen Euroopassa. Kiitos. Merci, Madame Hanslik. Kiitoksia, Rova Hanslik. Ja Antonia Fernando Correiro de Campos. Kiitoksia, puheenjohtaja. PK-yritykset ovat Euroopan tuotannon jalkaväkeä. 99 prosenttia EUn yrityksistä pk-yrityksiä luovat 86 prosenttia työpaikoista. Mutta niitä on erilaisia ja niillä on erilaisia ongelmia. Meillä on perinteisiä pk-yrityksiä. olemme kiinnostuneita niistä työpaikkojen säilyttämisen vuoksi. Sitten on niitä, jotka ovat innovoivampia ja joustavampia työpaikkojen suhteen, joilla on enemmän ongelmia pääomansaannin kanssa. pk maissa, jotka ovat ohjelmamaita, kärsivät verotaakan vuoksi ja rahoitusrajoitusten vuoksi. Näissä maissa myöskin kuluttajat ovat hankalassa asemassa. Meidän täytyy varmistaa, että nämä yritykset saavat pääomaa helpommin. meidän täytyy saada arvio rakennesopeutuksen vaikutuksista pk-yrityksille. Meillä on tämä kysymys yritysenkeleistä, jotka tarjosivat uutta, uudenlaista rahoitusta Euroopassa – Tarvitsemme myös hyvä, hyvän käytännön huolellista analyysiä. Byrokratiaa pitää vähentää ja tässä markkinoiden sujuvan toiminnan ehreitä. Portugalissa yrityksen peristä tämmöinen kestää 23 minuuttia yhden luukun politiikalla. C'est effectivement impressionnant, mais après la... Todellakin vaikuttava. Mitä yrityksen perustamisessa sitten on tapahtuu? Edustaja Ryyle on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Niin, Meillä ei ole tarkistuksia, tai minä en ole niitä jättänyt, koska tällä hetkellä muita mietintöjä on niin paljon, että en ole vielä niitä ehtinyt laatia. Mielestäni mietintö on hyvä, mutta tässä on myös jotenkin tarkistuksia, jotka ovat mielestäni erinomaisia, erityisesti tarkistus 12, jossa vaaditaan komissiota saman aikaan parempaa johdonmukaisuutta eri ohjelmien välille. Näyttää usein siltä, että, että komission eri jäsenet eivät todella huolehdi koordinaatiosta, vaan kokonaiskuva hämärtyy ja pk-yritykset joutuvat sitten taistelemaan tämän seurauksena. Ja toinen hyvä asia tässä liittyy kansallisiin kehityspankkeihin. Investointipankkeja tässä ei kuitenkaan juurikaan mainita. Me vaadimme EIPltä sitä, että se tukisi entistä voimakkaammin myös pieniä hankkeita, pk-yrityksiä, ei pelkästään suuria hankkeita. Ehkä tämä voitaisiin tähän kompromissina myös lisätä, mutta muuten tämä on mielestäni äärimmäisen hyvä mietintö. Merci. Monsieur Bilan. Herra Bilan. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Emma McClarkenin puolesta, joka ei valitettavasti päässyt tänne vaalipiiri tehtävien vuoksi. Kiittäisin esittelijä tästä lausunnosta, mikä me, meidän mielestä on hyvä. Roman McClarkin teki pari tarkistusta sen vahvistamiseksi. Roman McClarkin on painottanut PK-yritysten tiedonsaannin merkitystä EU-aloitteista, joilla tuetaan PK-rahoitusta. Hän on myös painottanut komission jäsen valtioiden merkit. tärkeää on, että EU:ssa ssa pk-yrityksiä painetaan kaikilla politiikka-alueilla ja mitä var- rahojen, rahoituksen parantamiseen tulee äh, Roma Clarkin esittää äh, jolla pidetään huolta, äh, että pank- rahat pankkien kautta päätyvät pk-yrityksille. Tähän voisi kuulua raportointia ja muita pankin tiedotusvelvollisuuksia. Bon. Que tout, les, tout le monde a pris la parole, donc maintenant je vais laisser le... Kaikki ovat puhuneet. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Kiitoksia, puheenjohtaja. Vielä arvonlisäveroista Lick puhui. Tähän liittyen meillä on hyvä tarkistus McClarkinilta 28 numeroltaan. Ja näen sen hieman eri osissa. Siis tähän liittyy myös muitakin ongelmia kuin arvonlisävero-ongelma pk-yritysten kannalta, mutta myös arvonlisävero. Ja siksi haluan ottaa tämän McClarkinin ehdotuksen mukaan, mutta säilyttää toisen osan sitten vanhassa muodossaan. Mielestäni todella suurin osa tarkistuksista sopii loistavasti tähän mietintöön. Olen Ryynin kanssa samaa mieltä. Ja sitten liittyen investointipankkiin, sillä on mahdollisuuksia todella toimia aktiivisesti eri välineiden kautta, kuten Jaspers, Jeremy tai jaetun riskin rahoitusväline. Eli EIP hallinnoi esimerkiksi aluekehityksen ja muiden alueen rahoitusta niin, että se voi välittää ja kanavoida sitä pk-yrityksille silloin, kun sitä tarvitsevat. EIP on mielestäni todistanut, että tämä on mahdollista. Me otamme tämän mukaan tekstiin. Äh, sanon vielä suorin sanoin, että meidän täytyy todella perätä komissiolta sitä, että näin myös tapahtuu. Komissio nukkuu, se on edelleen unessa. Kreikka, siellä 50 prosenttia edelleen lojuu EUn tileillä. Jos niitä ei käytetä kohta, niitä ei enää voi käyttää. Ja 10 miljardia jää käyttämättä, koska komissio ja jäsenvaltiot eivät toimi. EIP toimisi, mutta Brysselin byrokraatit, niin kuin se on sanonut, ovat edelleen unessa, ei Luxemburg. Ja on todella harmi nähdä, että hyvin palkatut ihmiset täällä pelaavat toisten kohtalolla, huonosti palkattujen ihmisten kohtalolla muualla Euroopassa. Bon, écoute, je pense que tout le monde a bien pris note. Kaikki varmaankin ovat panneet merkille nämä korostukset ja painotukset jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, komission kanssa tehtävä yhteistyö, parlamenttikin painostaa. Pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä toimielinten kesken, jotta päästäisiin nopeammin eteenpäin. Viivästyksiä tässä on tapahtunut. Nyt pitäisi saada lisää vauhtia, koska pk-yritykset todella ovat kasvun moottoreina. Kiitos. Nyt nähdäkseni kokous päättyy. Kello on 17. Olemme aikataulussa. Ja vuorossa on suljetuin ovin koordinaattoreiden kokous. Kiitos.